EUn toimet Ebola-epidemian torjumiseksi. Puheenvuoro neuvoston puolesta herra Lavedova. Presidente. Presidente, onorevoli deputati, signora Hyvä puhemies, kunnianarvoisat jäsenet, hyvä komission jäsen Ebola-epidemia läntisessä Afrikassa on suurin laatuaan. Tämä on kansanterveyshätätilanne, josta on kehkeytymässä kansainvälinen. Ebola vaikuttaa ennalta näkemättömällä tavalla humanitaarisiin äh, tilanteisiin koko tällä alueella ja kyseenomaisissa maissa. Neuvosto on syvästi huolestunut niistä seurauksista, yhteiskunnallisista, taloudellisista ja turvallisuuteen liittyvistä seurauksista kyseenomaisissa Länsi-Afrikan maissa. Ja samaan aikaan meidän ei tule unohtaa, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan riski EUn kansalaisille ja niille, jotka matkustavat tartuntamaissa, on alhainen, jos ihmiset ovat riittävän varovaisia. EU on ottanut johtoaseman epidemian reagoimisessa – ulkoasiaministerin kokous jo vaati kansainvälistä reaktiota tähän epidemiaan ensimmäisessä kesän jälkeisessä kokouksessaan. Ja 30. elokuuta kokouksessaan vaadittiin kansainvälisiä ponnisteluja ja epidemian kurin saattamista mahdollisimman nopeasti. Vaadittiin myöskin parempaa EU-koordinaatiota ja pyydettiin myöskin jonkinlaista asianmukaista vastauskehystä EUlta, jotta tilanteeseen voitaisiin reaktioida, reagoida. Mihin toimiin on siis ryhdytty? Mitä humanitaariseen apuun tulee EU ja sen jäsenvaltiot ovat reagoineet Ebola-kriisiin heti sen alkuvaiheesta lähtien? Toisin sanoen on annettu taloudellista apua, myöskin äh, humanitaarista apua, me olemme antaneet sitä YK järjestöille ja muille ja kenttätyöntekijöille. Sitoumus on, jotkut ovat siitä maksaneet hengellään. Tiivissä yhteistyössä komission kanssa jäsenvaltiot ovat arvioineet tarpeita humanitaarisessa tilanteessa ja siviili pelastuspalvelumekanismi on myöskin aktivoitu ja YK on humanitaarisen avun koordinaatioyksikön kanssa tehdään yhteistyötä. Myöskin hätäkeskus toimii kellon ympäri ja auttaa avun koordinoinnissa. Sen jälkeen kun kriisi paheni, jäsenvaltiot ovat lisänneet apuaan ja luvanneet lisäapua. Ne ovat myöskin mobilisoineet asiantuntijoita ja terveydenhuoltohenkilökuntaa. Haluaisin mainita muutaman esimerkin lyhyesti. Iso-Britannia on varustanut hoitokeskusta Sierra Leonessa lähellä Freetownia ja sen ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön kahdeksan viikon kuluttua. Itävalta ja Ranska ovat antaneet myöskin apua laitteiden muodossa. Saksa on vastaanottanut WHOn tartunnan saaneen työntekijän. Italia on tukenut WHOta alusta lähtien se jo huhtikuussa antoi 200 000 euroa WHOn toimintaan Gineassa. Ja sen jälkeen sitten vielä 340 000 euroa myönnettiin. Me olemme myöskin hyväksyneet 1,2 miljoonan euron rahasumman viruksen leviämisen ehkäisyyn. Neuvosto laatii parhaillaan EUn reaktiokehystä tähän kriisiin ja siitä tulee löytymään myöskin mainintoja ilmakuljetusten koordinoinnista jotta myöskin resursseihin ja hoitohenkilökuntaan niitä voidaan auttaa. Me olemme kuitenkin tietoisia siitä, että meidän täytyy tehdä paljon enemmänkin ja meidän täytyy myöskin auttaa rakentamaan uudelleen romahtaneet terveydenhuoltojärjestelmät koska humanitaarinen kriisi oli seurausta Ebola-viruksesta ja se on nyt levinnyt muihinkin Afrikan maihin. Neuvosto yhteistyössä komission ja EEASn kanssa, ulkosuhdehallinnon kanssa laatii EUn reaktiota tähän kriisiin yhteistyössä YK kanssa. Mitä kansanterveyteen tulee, EUn täytyy suojella myöskin kansalaisten terveyttä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden, niillä on suunnitelmat kansanterveysuhkiin reagoimisen varalta ja koordinaatio komission kanssa on käynnissä ollaan vastaamassa rajat ylittäviin terveysuhkiin ja näin tehdään terveysvaliokunnassa toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus siis verkosto, jota ECDC hoitaa, se on vastuussa epidemiologisesta valvonnasta ja terveysongelmista. Ja maanantaina 15. syyskuuta järjestettiin Brysselissä korkean tason kokous, jonka tarkoituksena oli koordinoida EUn reaktiota Ebola-viruksen leviämiseen Läntisessä Afrikassa. Asiasta vastaavien äh, komissaarien lisäksi äh, tässä kokouksessa oli mukana YK korkean tason koordinoija Ebola-asioissa ja mukana oli myöskin edustajia WHOsta ja kansalaisjärjestöistä, kuten äh, Lääkärit ilman rajoja järjestöstä. Eli kansainvälisessä ponnistelussa täytyy koordinoida toimintaa paremmin, jotta virusta vastaan voidaan taistella. EUn terveysministerit tulevat keskustelemaan tästä asiasta epävirallisessa ministerikokouksessa, joka pidetään Milanossa kaksikymmentäkaksi ja 23. syyskuuta. Siellä tullaan keskustelemaan erityisesti seuraavista toimista. Keskipitkä ja pitkän aikavälin toiminta, tieto matkustajille, lääkinnälliset evakuaatiot, voimavarojen yhteensaattaminen, hätätilanteet, hoidon saatavuus, rokotteiden saatavuuden parantaminen, lisätuki maissa, joissa virusta on, tuki kansalaisjärjestöille ja myöskin EU tarve, joka EUlla on osoittaa maailmanlaajuista johtajuutta yhteistyössä WHOn ja YKn kanssa tähän kriisiin reagoimisessa. Eli hyvä puhemies, hyvät jäsenet, hyvä komission jäsen, toivon mukaan tämä katsaus osoittaa teille, kuinka neuvosto ja puheenjohtajamaa on sitoutunut koordinoimaan EUn toimia eh, siinä, kun se auttaa Ebolan vastaisessa taistelussa. Kiitokset huomiosta. Grazie, la parola Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Georgieva, olkaa. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Me olemme kuulleet erittäin kattavan puheenvuoron neuvostolta ja nyt minä haluaisin osallistua keskusteluun ja käsitellä hiukan enemmän kolmea seikkaa. Ensinnäkin epidemian luonne, toiseksi mitä komissiossa tehdään, jotta voitaisiin saada aikaan koordinoitu toiminta reaktiona sitten vielä muutama sana lähestymistavasta, jonka olemme valinneet, että suojelemme omia kansalaisiamme. Ensinnä itse taudista, epidemiasta. Se on ennalta, se on aivan uutta. Ensinnäkin se on pandemia, joka tapahtuu maissa, joissa on erittäin heikko terveydenhuoltojärjestelmä jo alun alkaenkin. Aikaisemmin, jos tällaisia pandemioita oli, niin yleensä ne tapahtuivat keskitason, keskitulotason maissa tai korkean tulotason maissa, jossa pystyttiin reagoimaan tilanteeseen. Näin ei suinkaan ole tällä kertaa toiseksi. Koskaan aikaisemmin Ebola-epidemia ei ole kestänyt näin kauan, eikä sitä ole vieläkään pystytty patoamaan, joten tämä on varsin epätavallinen dramaattinen tilanne. Meillä niin kuin tässä sanottiin, David Navarro, asiantuntija, joka on toiminut e- e- Ebolaa vastaan, erittäin pätevä henkilö, hän kertoi meille, että Nimittäin eilen oli 4963 tapausta ja yli 2000 kuolemantapausta, mutta kaikkein huolestuttavin seikka, jonka voimme nähdä, että on lähes kaksinkertaistunut näiden tapausten määrä joka kolmas viikko. Ja jos emme toimi päättäväisesti nyt, niin silloin on kolme pääriskiä, jotka juotavat juurensa tästä seikasta. Ensinnäkin että kolmessa maassa Gineassa, Liberessa, Sierra Leonessa, joita tämä aivan erityisesti koskee, leviäminen olisi niin suurta, että sen patoaminen, taudin patoaminen olisi äärimmäisen vaikeaa. Jo nyt se on vaikeaa, mutta se tulisi äärimmäisen hankalaa. Toiseksi me emme ehkä pysty suojelemaan muita alueen maita taudin leviämiseltä ja tietenkin tästä ollaan osaamme huolestuttaa, että tämä voi edetä vieläkin pidemmälle. Ja kolmas ja ehkä kaikkein pahin riski uskoakseni on, että mitä pidempään emme pysty hallitsemaan tautia, sen suurempi vaara on siitä, että virus pystyy muuttumaan ja mikä olisi silloin sen vaikutus? Sitä on vaikea ennakoida, mutta dramaattisia seurauksia saattaisi, saattaisi syntyä. Me emme enää puhu vain terveyshätätilanteesta näissä kolmessa maassa, vaan me puhumme siitä, miten ne vaikuttaa maiden yhteiskuntaan talouteen, ja vaikutukset ovat varsin dramaattisia. Kasvu on romahtanut huomattavassa määrin. Me olemme huolissamme poliittisista vaikutuksista, turvallisuusseurauksista, ja pitää muistaa, että nämä maat ovat kokeneet sisällissodista, he ovat juuri päässeet tästä, ovat rakentaneet yhteiskuntaansa pystyyn, ja nyt sitten tapahtuu tämä. Ja kun me puhumme Ebolan vastaista toiminnasta rintamalla tavallaan, niin tämä ei ole normaali humanitaarinen hämätätapaus, jossa voidaan lähettää sinne henkilökuntaa paikan päälle ja he hoitavat sitten ongelman, koska tässä tarvitaan erittäin pätevää hoito äh, alan ammattihenkilökunta, jotka tietävät, miten tartutaan näihin tautitapauksiin. Meiltä puuttuu paljon varusteita, kuljetusvälineitä, henkilökuntaa ja minä haluaisin nyt siirtyä toiseen tärkeään kohtaan, niin mitä me täällä Euroopassa teemme, jotta voimme toimia ensirittamassa Ebolaa vastaan? Tietenkin lähetämme rahaa. Olen ylpeä voidessani sanoa, että komissio 150 miljoonaa 150 miljoonalla eurolla on antanut huomattavimman panoksen taloudellisesti tähän kriisiin. Saimme juuri lukuja YK arvioista nyt ollaan lähellä, puhutaan lähes miljardista dollarista, dollarista, jotka tarvitaan, mutta me olemme jo antaneet omaa rahoitusta ja tulemme tekemään vielä enemmänkin. Maanantaina jäsenvaltiot lupasivat jopa 78 miljoonaa euroa. Monet jäsenvaltioista tekevät työtä sen puolesta, että niiden talouden panos vielä nousisi, jotta voimme toimia tehokkaammin. Paljon tärkeämpää kuin raha on saada sinne lähellä apua, liikkeelle liikkuvia laboratorioita kyseisiin maihin ja jäsenvaltiot ovat rakentamassa sinne uusia hoitokeskuksia sairaaloita, jotta saadaan vuodepaikkoja. Mutta kertoisin näistä meidän luvuistamme. Tähän reagoitin niin, että 500 on hyvä asia, mutta tarvitaan tuhansia henkilöitä, jos halutaan tämä tauti lopettaa, koska vieläkin lähetään ihmisiä pois, jotka takaisin kyliinsä, jotka tulevat kuitenkin hoitokeskuksiin. Ja tämä luo valtavasti uusia riskejä tietenkin. Me olemme, keskitymme huomattavasti kriittisen tärkeään kysymykseen, nimittäin lääketieteelliset evakuoitit. Monet terveysalan työntekijät, he ovat huolissaan tällaisen maahan menosta, koska mitä tapahtuu minulla, jos saan taudin, onko siellä apua minulle esimerkiksi. Ja me täällä Euroopassa teemme työtä, jotta loisi, mahdollistaisimme lääkinnälliset evakuaatiot niin, että tämä, tähän huolenaiheeseen voidaan tarttua työntekijöiden kohdalla. Sitten viimeinen seikka. Me ymmärrämme, kuinka kriittistä, kriittisen tärkeää on investoida tutkimukseen, hoitoon, rokotetutkimukseen ja saada aikaan tavallaan muuri tulevien Ebola-taudin purkausten ympärille. Ja täällä parlamentissahan keskusteltiin Tonio Bootsin kanssa syyskuun alussa Envivaliokunnassa juuri tästä aiheesta. Sitten kolmas kohta, josta haluan puhua. Mitä me teemme kansalaistemme turvallisuuden puolesta. Me saimme tämän viestin, joka tuli selvästikin esille, mutta ottaisin esille kaksi, eriks, eri, erottaisin kaksi asiaa toisistaan. Toisaalta me haluamme pysäyttää viruksen, eristää sen, taistella sitä vastaan, mutta ei pidä kuitenkaan eristää näitä maita. Haluaisin osoittaa kunnioitusta Brussels Airlines, Air France lentoyhtiöille ja muille lentoyhtiöille, jotka edelleenkin lentävät tälle alueelle sieltä takaisin. Se on aivan olennaisen tärkeää. Nyt on myös toimenpiteet, joihin yhdessä olemme ryhtyneet, että varmistaisimme sen, että tämä ei tuo kuitenkaan virusta tänne Eurooppaan. Ja me teemme todellakin tässä kaikkea, me toimimme hyvin. Tällä hetkellä Tehdään valtavasti työtä, jotta varmistuttaisiin siitä, että laboratoriojärjestelmämme on valmis testauksiin kaikissa jäsenvaltioissa ja niissä, joissa on vähemmän kapasiteettia, voivat luottaa muiden antamaan tukeen. Meillä pitää olla sopivat hoitoolosuhteet, me koordinoimme ennaltaehkäisevää toimintaamme ja myös tiedotamme yhdellä äänellä, jotta ei synny sekaannusta ihmisten parissa. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että tämä maanantain kokous rohkaisi minua suuresti. Eurooppa todellakin toimii yhdessä rintamassa. Toivon, että yleensähän eh, jäsen, nyt jäsenvaltiotkin vaativat koordinaatiota ja yhdessä me tulemmekin toimimaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Sirterille. Virus se širi doista ekspon- Tämä virus, arvoisa puhemies, kasvaa eksponentiaalisella nopeudella ja leviää. WHOn tietojen mukaan tämän vuoden loppuun mennessä voi olla jopa 20 000 Ebola-tapausta. Arvoisat kollegat, juuri siksi meidän täytyy tänään käydä hyvin vastuullista ja vakavaa keskustelua ilman pelkoa, paniikkia tai sensaatiohakuisuutta. Mutta meidän on myös sanottava ääneen, kovalla äänellä ja selkeästi, että kansainvälisen, kansainvälinen yhteisö on aliarvioinut Ebola-epidemian ja siksi meidän on lähetettävä erittäin selkeä viesti täältä Euroopan parlamentista. Ebola-kriisi ei ole pelkästään Länsi-Afrikan ongelma, vaan se on koko maailmaa koskeva uhka. Siksi tarvitsemme hyvin päättäväistä reaktiota täältä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä Euroopan komissio on tehnyt 150 miljoonaa euroa ynnä muut avut ovat hyvin positiivisia askelia, mutta vielä riittämättömiä meidän omat organisaatiomme, sosiaaliset organisaatiomme paikan päällä sanovat, että tarvitaan enemmänkin organisatorista apua kuin rahaa. Tämä tarkoittaa inhimillisiä resursseja, logistiikkaa, teknologista kapasiteettia ja tarvikkeita, hoitotarvikkeita. Länsi-Afrikasta puuttuu paljon hoitohenkilökuntaa. Ja kaikkein tärkein siellä ei ole informaatiota, joka tulisi perille kansalaisten keskuuteen. Siksi komission täytyy tehdä ponnistella vieläkin enemmän. Olemme kuulleet myös Milanon ministerikokouksen tuloksia, jossa terveysministerit ovat kokoontuneet ja me haluamme, että he laativat kiireellisen suunnitelman, jotta voivat yhdessä YK ja Euroopan komission kanssa toimia ja reagoida. Euroopan unionin täytyy ottaa tässä johtavaa asemaa, ei ainoastaan solidaarisuuden takia, vaan myös omien kansalaistemme turvallisuuden kanssa. Nyt on aika vähissä. Me tarvitsemme Euroopan unionista hyvin päättäväistä reaktiota tähän tilanteeseen. Kiitos. on Seuraavaksi McAvan. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos ja haluaisin kiittää komissiota ja neuvostoa siitä, että he ovat, tulevat, ovat tulleet kertomaan meille, mitä tällä kriittisellä viikolla on tapahtunut ongelman ratkaisemiseksi. Stier puhui WHOsta, joka ennustaa, että ennen vuoden loppua 20 000 saattaa kuolla. Mutta tämä on tulos, jos me teemme jotakin, ja kuoleman luku tulee olemaan suurempi, jos me emme tee jotakin nopeutetusti. Maanantaina pidettiin kokous, ja olen iloinen siitä, mitä Brysselissä maanantaina tapahtui, ja myöskin Yhdysvaltain presidentin julkilausuma siitä, että Yhdysvallat tulee osallistumaan maailmanlaajuiseen Ebolan vastaiseen taisteluun. Mutta jos me pohdiskelemme tätä, me tarvitsemme lyhyen aikavälin toimia. Hätätila on saatava hallintaan ja sen jälkeen täytyy toimia pitkällä aikavälillä. Ja nyt ollaan jo jälkijunassa. Meidän täytyy esittää itsellemme kysymyksiä siitä, että miksi tämä epidemia on paljon vakavampi kuin koskaan aikaisemmin. Miksi tässä epidemiassa on kuollut enemmän ihmisiä kuin silloin, kun tämä epidemia ensimmäistä kertaa identifioitiin 40 vuotta sitten. Miksi rokotteita ja muita hoitomuotoja on tarkasteltu vuosikaudella, mutta ei ole saatu mitään tuloksia aikaan? Miten me voimme varmistaa sen, että seuraavalla kerralla tutkimus tehdään? ja sitten jatketaan toimintaa, kun tämä häviää otsikoista, toisin sanoen kun tauti on saatu hallintaan. Ja Isossa Britanniassa käynnistettiin kliiniset kokeet rokotteen aikaansaamiseksi tänään ja toivon mukaan tämä työ jatkuu. Kuten neuvostokin teki, niin minäkin haluaisin osoittaa kunnioitusta terveydenhuollon henkilökunnalle, jotka kentällä hoitavat tätä tautia maailmanlaajuisesti ja Afrikassa kyseessä on hyvin rohkeat henkilöt. He tekevät työtä hyvin hankalissa olosuhteissa ja meidän täytyy vahvistaa näiden maiden terveydenhuoltojärjestelmää. Ja jos me tämän sitoumuksen annamme, niin se on hyvä investointi Euroopan kansalaisille, koska silloin se suojelee meitäkin kotikentällä. Eli lyhyellä aikavälillä Tinain hallintaan ja sitten pitkällä aikavälillä myöskin toimintaa jatketaan. Mr. Deva, you have the floor for... Kiitoksia, herra Deva, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Minua rohkaisee kovasti, mitä komission sen Georgieva sanoi siitä, mitä EU-ssa teemme. Meidän pitää aloittaa myös tiedotusohjelma, koska minun ymmärtääkseni virus on levinnyt ö, viljeläinten lihan takia ja on nautittu saastunutta lihaa. Meidän pitää ryhtyä tähän. Meidän pitää pystyä tarttumaan ongelma patoamaan se. Meidän pitää saada Afrikan unionin mukaan toimintaan, tähän patoamistoimintaan. Meidän pitää saada tärkeimmät valtiot, suuremmat valtiot, jotka voivat auttaa heikompia afrikkalaisia valtioita. Ja ne pitää saada osallistumaan. Tämä on heidän ohjelmansa, mutta meidän ohjelma, ongelmamme myös. Minä haluaisin sanoa lämpimän kiitoksen kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat vaarantaneet oman henkensä pelastakseen muita ihmishenkiä. Tämä joskus unohtuu. Ja haluan myös kysyä komissaarilta, onko olemassa rokotetta, tai onko jotakin meneillään USAssa. Eikö me pitäisi nopeuttaa tätä prosessia eikä vain testata tätä loputtomiin tavallaan, kunnes enää ole edes mitään kriisiä jäljellä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Görens kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kun on aliarvioitu tätä kriisiä, samoin puuttuu hyvin kohdennettu strategia. Tämä selittää, minkä takia tämä todella huolestuttava viruksen leviäminen on tapahtunut. Olemmeko haasteen tasalla? Vastaus ikävä kyllä on ei, niin kauan kun ei pystytä patoamaan tätä pandemiaa. Tartuntojen määrä on kaks, kaksinkertaistunut joka kolmas viikko. Enemmän, mitä kauemmin tässä joudutaan odottamaan vastausta, sen vaikeampaa on levimistä estää. Ebolan tapauksessa täytyy olla nopeampi itse kuin virus on. Mitä me tarvitsemme? Tietenkin valppautta on tärkeää, että välittömästi pystymme varmistamaan vastaanottokapasiteetin noin 2000 vuodepaikkaa, jotta voidaan ottaa vastaan potilaita, mutta jotta voidaan estää uudet tartunnat eristettyjen alueiden ulkopuolella ei ylihuomenna, vaan jo nyt ihan välittömästi. Nyt on vakava hetki käsillä. Me tarvitsemme päättävästä toimintaa. Humanitaariset asiantuntijat ovat kerroneet, mitä pitää tehdä. Jos joku heistä vetoaa kansainvälisen yhteisön, jotta lähdettäisiin liikkeelle kaikin keinoin, myös sotilaallisin sellaisin, ja toimittaisiin YK alaisuudessa, niin tämä tarkoittaa silloin, että ei ole enää aikaa akateemiselle keskustelulle, pitää toimia. Jos luodaan hoitokeskuksia, näin voidaan saada hoitoa sairastuneille henkilöille. Hoitokapasiteetti on riittämätöntä ja usein ihan olematontakin. Liian usein potilaat palautetaan pois liikata, liian täältä terveyskeskuksesta eivätkä he voi muuta kuin tartuttaa muita ihmisiä jatkossa. Liberian tilanne kehittyy aivan erityisen dramaattisesti. Itse asiassa tässä maassa terveydenhuoltojärjestelmä on täysin romahtanut. Jos kansainvälisen yhteisön vastaus draamaan, joka tällä hetkellä silmämedessä tapahtuu, on riittämätöntä, silloin myös muu terveydenhuoltorakenne tulee romahtamaan alueella. Sitten tämä kriisi vaikuttaa myös talouseen toimintaan. Monissa yrityksissä tuotantovälineet ovat pysähtyneet. Tämä tekee asianomaiset maat vieläkin riippuvaisemmiksi ulkoisesta avusta. Haluaisin vielä kunni- osoittaa kunnioitusta he- hoitohenkilökuntaa kohtaan, jotka pelastavat ihmishenkiä oman henkensä uhalla. Sitten Sanchez, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me emme tiedä, kuinka monta kuollutta Ebola-virus on jo aiheuttanut. Länsi-Afrikan terveydenhoitojärjestelmät ovat hyvin heikkoja ja nyt ne ovat suorastaan romahtaneet kaksi lääkäriä 100 000 asukasta kohti, kun meillä on tällainen ennennäkemätön epidemia, kuten komission jäsen oikein sanoikin. Euroopan unionin ja sen jäsenmaat eivät keksi muuta kuin nyt leikata kehitysmäärärahoja. Esimerkiksi Espanja on leikannut 73 prosenttia 2011 vuoden jälkeen. Kehitys ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan oikeutta ja meillä on suuri velka Afrikan maita kohtaan, enkä halua puhua nyt kaikista muista vääryksistä rikoksista, joita yhä teemme tuota mannerta kohtaan. Kuitenkaan etelässä asuvat ihmiset eivät koskaan ole meidän prioriteettimme. Meidän täytyy joutua näin äärimmäiseen tilanteeseen, jossa on kyse koko maailmanlaajuisesta uhasta ennen kuin me vihdoin alamme toimia. Euroopan, joka pitäisi puolustaa ihmisoikeuksia, ei oikeasti priorisoi tämän tilanteen oikeita tarpeita. Sieltä puuttuu karanteenikeskuksia, lääkäreitä, laboratorioita ja niin edelleen. He eivät tarvitse sotilaallista tukea. Meidän pitäisi seurata Kuuban esimerkkiä, joka tulee lähettämään 153 erikoistunutta lääkäriä, kun taas YK, anteeksi, USA lähettää 3000 sotilasta tukemaan tällaista järjestelmää. Siellä on siis enemmän sotilaita kuin terveydenhoitohenkilöstöä. Kyllä nämä ihmiset jo tällä hetkellä kärsivät aivan liikaa ilman, että tarvitsisi vielä militarisoida tuo alue. Euroopan unionin täytyy nyt lähettää sinne tarvittavat resurssit, jotta saadaan tehokasta terveydenhoitoapua nyt. Me emme voi odottaa enää hetkeäkään. Kiitos. Seuraavaksi Rivaasi puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin palata siihen, miten me huonosti olemme hallinnoineet tätä epidemiaa. Sehän äh, ilmaantui 23. maaliskuuta Gineassa ja sitten se levisi sieltä Nigeriaan, Sierra Leoneen, Senegaliin ja niin edelleen. Ja kuten sanoitte, niin tässä annettiin arvioksi 4900 henkilöä, yli 2000 kuollutta ja kansainvälinen yhteisö ei reagoinut riittävän nopeasti. WHOkään toimi entisten tapojensa mukaisesti ja tämä lähti liikkeelle todella nopealla vauhdilla ja sitten tajuttiin, että maat eivät onnistuneet reagoimaan. Olemme sotatilassa. Kun tarkastellaan Liberian tilannetta, niin pääministeri sanoi, että maani on romahtamassa, ei ole enää eh, jätehuoltojärjestelmää, jopa elintarvikekriisi uhkaa. Olin iloinen, kun kuulin komission sanovan, että 150 miljoonaa euroa on tähän osoitettu, mutta ei se riitä. Tässä ei ole koordinoitu kansainvälisiä toimia ja me olisimme toivoneet, että YK kriisinhallintakeskuksensa kautta olisi koordinoinut toimintaa. Ja kun kuullaan Obaman sanovan, että nolla sotilasta lähetetään alueelle, no ei tässä ole kysymys nolla sotilaasta, vaan nolla henkilöä, jotka rakentavat sairaaloita, jotka vastaavat kysyntään. Ja tämä on hyvä asia, mutta tämän suhteen täytyy olla epä, epäileväinen. Tämä ei riitä. Komission täytyisi sanoa, että mekin tulemme rakentamaan sairaaloita, mekin lähetämme sinne henkilöstöä on lapsia, jotka toimivat siellä äh, Lääkärit ilman rajoja järjestössä. Tämä tilanne on katastrofaalinen. Tässä Borg on sanonut, että, että tämä tilanne ei ole tulossa Eurooppaan, mutta hän ei ole ymmärtänyt mitään, koska tämä on maailmanlaajuinen kriisi. Meidän täytyy tajuta tämän kriisin laajuus. Ja sitten vielä viimeinen asia. On ihan hyvä sanoa, että täytyy palauttaa kansalaisia lentokoneella, mutta teidän täytyy tietää, että mikään äh, lentokone ei tällä hetkellä kykene palauttamaan kotimaahansa se alueella toimivia terveydenhuollon työntekijöitä. Grazie. Korraa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja hyvät kollegat. Ebola-epidemia Afrikassa, Länsi-Afrikassa vaikuttaa ihan valtavasti humanisella ja terveydenhoitotasolla yli 1500 kuollutta ja melkein 5000 sairastunutta. Afrikan eh, kaikkein pahiten kärsivissä maissa kukaan ei ole puuttunut tilanteeseen siten kuin olisi pitänyt. Läntinen maailma hälyttyi ja mobilisoitui aina kun joku länsimainen henkilö sai tartunnan, mutta sama tilanne, sama tunne ja reaktio ei syntynyt, kun afrikkalaisia uhreja oli tuhansia ja nyt tilanne räjähtää käsiin. Nyt esimerkiksi meidän pitäisi asettaa kansainväliset monikansalliset yhtiöt vastuuseen. Nehän käyttävät hyväkseen näiden maiden resursseja. Ebola ei ole ainoastaan hätätila, vaan se on myös poliittinen ongelma, jolla on suuria taloudellisia vaikutuksia. Nyt on esimerkiksi kerrottu, että eh, sadot ovat Afrikassa hyvin suuressa vaarassa ja tämä koskee myös patenteja. Tämä nyt jo vaikuttaa näiden maiden ennestäänkin hyvin heikkoon talouteen ja niiden vienti on vaarassa romahtaa. Eli nämä vaikutukset ovat hyvin monimuotoisia tilanne paikallisesti on heikko, terveydenhoitojärjestelmät ovat tehottomia, perusinfrastruktuuria puuttuu ja puuttuu myös eh, terveydenhoito infrastruktuuria, jotta tähän hätätilanteeseen voitaisiin oikealla tavalla reagoida. Esimerkiksi paikallisella tasolla on paljon lukutaidottomuutta, jolloin viruksen eteneminen entisestään nopeutuu myös etniset ja uskonnolliset eroavaisuudet ähm, edistävät tämän kuolettavan sairauden leviämistä. Onko Eurooppa valmis vastaamaan tähän haasteeseen? Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Puhumme tuhansista kuolemantapauksista ja Eurooppa on viimeinen, kun tämä alkaa ymmärtää. Tämä virus itää parissa kolmessa päivässä ja me puhumme ajasta, jona tämä kriisi Mare op, op, Nostrum tapahtuu. Nyt tulee valtavasti ihmisiä Italiaan päivittäin, jopa maista, jossa tämä virus laitetaan Nigeria, Senegalia, Liberiaa. Ja tämän takia ennen kaikkea sen lisäksi, että tietysti mitä enemmän käyttää, mitä varhaisemmin toimii näissä maissa, sen parempi kaikilla, erityisesti niille, joiden tilanne ei näy TV-uutisissa. Mietinkin, mitä aiotaan tehdä. Saudi-Arabia ja Etelä-Korea miettivät rajansa sulkemista, mutta entä me? Meidän pitää tietysti paikan päällä pystyä pelastamaan ihmishenkiä, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Aikooko Eurooppa väittää, että mitään ei tapahdu, kun tuhansia ihmisiä kuitenkin rantautuu meille meren kautta. Ja siellä on varmasti myös viruksen kantajia italialaisten sairaalatietojen mukaan mukaan ongelma ei ole vain Italian ongelma, se on myös eurooppalainen ongelma. Olisikohan nyt järkeä siinä, että kerätään näitä ihmisiä merestä ilman, että tarkistetaan heidän tilansa. Tietysti rahaa pitää käyttää, jotta voidaan tai olisi parempi käyttää näitä varoja Afrikassa, jota estettäisiin se, että me ja meidän lapsemmekin sairastuvat. Venta puolitoista minuuttia, alkaa. Panie przewodniczący, w Afryce Zachodniej trwa największa... Herra puhemies, läntisessä Afrikassa on tällä hetkellä Ebola-kriisi. 2400 kuollutta, tuhansia sairastuneita, 160 terveydenhuollon ammattilaista on kuollut – infrastruktuuri on riittämätöntä. Sitten siellä on kulttuurillisia tapoja, jotka eivät auta tilannetta, eikä siellä ole riittävästi tietoa sairaudesta. Tämä epidemia on luonteeltaan kansainvälinen. Tämä epidemia voi tulla Eurooppaan ja vaikuttaa meihin kaikkiin olisi tuettava afrikkalaisia, meidän tulisi antaa enemmän humanitaarista apua ja olisi estettävä muiden epidemioiden ilmaantuminen. Päätöslauselma on tärkeä ja minä tuen lisää 140 miljoonaa apua näihin maihin, joissa tautia esiintyy. jos otamme huomioon, että sairastuneista 45 prosenttia kuolee, niin ainoastaan EUn avulla Länsi-Afrikalla on mahdollisuus taistella tätä tautia vastaan. Guerrero, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Afrikan manner on tyypillisesti kärsimyksen marne näin me sitä kliseisesti nimitämme, mutta tällä hetkellä tämä tilanne on aivan totta. Nälänhädät, se, että miljoonia ihmisiä on tapettu, köyhyys, veden puute, koulutuksen puutteellisuus, lapsikuolleisuus, ne kaikki koskettavat satoja tuhansia ihmisiä. Toisaalta on terrorismia, väkivaltaa ja, sisällissodan kaltaisia tilanteita. Tämä Manner kymmeniä vuosia sitten pääsi ulos kolonialismista, mutta nyt se kolonisoidaan, sen resurssit ja sen rakenteet kolonisoidaan uudelleen. Afrikan mantereella on nyt Ebola-kriisis käynnissä ja tämä kriisis, kuten komission jäsen Rova Georgieva sanoi, on kolminlainen. Tämä kriisi kasvaa hyvin nopeasti 60 prosenttia sairastuneista kuolee, mikä on hyvin korkea luku, ja sitten vielä terveydenhoitorakenteiden puute, joilla voitaisiin reagoida tähän ongelmaan. Ja tässä on meidän haasteemme. Meidän täytyy tarjota rakenteita, meidän täytyy tarjota tar- tarvikkeita, terveydenhoitotarvikkeita ja meidän täytyy antaa humanitaarista apua. Tämä on nyt oikea hetki, jolloin meidän täytyy ö, tukea YK-kokousta, eh, Milanon neuvostoa ja myös 24.9. kaikkien apu, avunantajien päätöstä. Mitä nopeammin Euroopan maat ratifioivat ja Euroopan kehitysrahasto ratifioivat nämä eh, sitoumukset, sitä paremmin me pystymme rakenteellisesti vastaamaan tähän ongelmaan. Seuraavaksi Ford, minuutti. Thank you. Kiitoksia. Aikaisemmin tänä vuonna täällä parlamentissa tehtiin työtä kumppanuudesta kehitysmaiden kanssa koskien lisää tutkimuksia. 600 000 euroa piti käyttää seitsemän vuoden aikana löytäisiin uusia hoitomuotoja tartuntatauteihin, jotka ovat yhä suurempi riski Euroopan, Euroopan kansalaisille, jos niihin ei puututa. Ymmärtääkseni komissio alkoi nopeammin käyttää osa tätä rahaa, jotta voidaan löytää korokotteita Ebolaan. Ja toivon, että kollegat tukevat tätä toimintaa. Kukaan ei voi löytää lääkettä Ebolaan yksin, mutta tämän ohjelman kautta afrikkalaiset kumppanit voivat tehdä työtä meidän tutkijoidemme kanssa jotka saavat rahoitusta ja myös olla yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa. Muun muassa Sveitsissä on eräs yritys, jolla on ehkä, kaik- jolla on ehkä kaikkein edistynein äh, rokote. Ebola on todella suuri riski. Meillä on asiantuntijoita, jotka ovat jo e, tutkimassa uusia hoitokeinoja. Tätä tässä ohjelmassa on jo tarkasteltu etisiä muitakin kysymyksiä. Meillä on varat, varattuna budjettiin. Koitan käyttää näitä varoja hyvin ja saada ne tutkijoiden käyttöön välittömästi. Miss Ford, there are two blue for you. Rouva Ford, teille on nostettu kaksi sinistä korttia. Äh, moi ja karko, hyväksyttekö nämä siniset kortit? Kyllä, selvä. Herra Carmel, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Thank you for... Kiitos puhemies ja kiitokset siitä, että otatte kysymyksen vastaan. Onko kollega samaa mieltä kollegansa Devan mielipiteen. Hän puhui villieläinten lihasta ja siitä, että sitä on tullut Iso-Britannian ja ehkä voisitte myöskin miettiä oman puolueenne ja oman hallituksen äh, toimia äh, tulliasioissa, koska uudet, äh, uusi rajavartiosto, sille on annettu uusia tehtäviä ja nyt me olemme löytäneet, todenneet Isosta Britanniasta tällaisia saapumispaikkoja, jossa, josta tätä lihaa tulee ja sitten on otettu tulliviranomaisilta voimavaroja pois ja valitettavasti sieltä sitten pääsee ihmisiä, joilla on tätä villieläinten lihaa mukana. Äh, la mia collega ha detto che questi fondi devono andare ai ricercatori. Io... Kollegani sanoi, että näitä määrärahoja täytyy käyttää tutkimukseen. Kysynkin, onko jokin järjestelmä, joka mahdollistaa sen tarkistamisen, että nämä määrärahat todellakin menevät tutkijoille, koska paljon korruptiota on esimerkiksi Italiassa ja hyvin usein tutkijat saattavat olla yliopistoihmisten värväämiä ja suhteilla värvättyjä, eli täytyy vaatia sitten tehokkuutta myös, jos siihen laitetaan rahaa. Kiitos. As regards the first... Ensin mitä tulee tähän ensimmäisen kysymykseen, meillä on erittäin hyvä periaate täällä parlamentissa, jos haluaa tehdä kysymyksen toiselta parlamentin jäseneltä, niin silloin sen kysyy tältä, kysyy MEPiltä. Ikävä kyllä, en voi vastata kysymykseen, jonka esitti herra Devalle, koska vaikkakin hän on todella arvostettu kollega, niin minä en ole hän. Eikö näin ole? No kuitenkin minä tulen vastaamaan, haluan vastata kysymykseen Britannian roolista tutkimusohjelmissa, joista minä, minä tässä äsken puhuin. Ja sitten vielä toinen kysymys italaisista tutkijoista. En voi puhua italaisten puolesta. Yhdistynyt kuningaskuntaa ja sen tutkijayhteisö on yksi johtavista, kun pyritään ratkaisemaan ja löytämään ratkaisuja tartuntatauteihin jotka ovat yhä suurempi va- vaareuhka omille yhteisöillemme kotimaassa. Esimerkiksi tuberkuloosi, joka ei enää on, on vastuskyvyn lääkkeille. Ja tämän takia meidän tutkijamme ponnistelevat kovasti kansallisen hallituksen tuella. Tässä erityisessä ohjelmassa varoja saadaan hallitukselta, omalta hallitus, kaikki maat eivät ole kaikki maat eivät ole sitoutuneet auttamaan. Tämä on todella huomattava osa toimintaa yhdistyneessä kuningaskunnassa ja mielestäni meidän pitäisi tutkia, tukea tutkijoitamme ja saada rahat hyvään käyttöön. Rouva Desarnes, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies. Kaikki kollegani ovat tämän sanoneet ja minä toistan tämän. Me todellakin tarvitsemme kansainvälistä kiireellistä, kiireellisiä toimia tätä hirvittävää vitsausta vastaan. Tässä on taloudellisia ongelmia, terveydenhoidollisia ongelmia ja sosiaalisia ongelmia. Meidän täytyy kysyä itseltämme, miksi tähän on reagoitu kansainvälisesti niin äärimmäisen hitaasti. Mikä on mennyt vikaan, kun jo kuukausien ajan me olemme viivytelleet tämän asian kanssa? Tämä on ensimmäinen kysymys. Sen jälkeen minä haluan kiittää presidentti Obaman sitoumusta. Minusta on hyvä, että on voimakas ääni, että hän on ottanut tämän kysymyksen käsittelyyn. Ja minä tiedän, mitä Terova komission jäsen teette, mutta minä olen pahoillani siitä, että voimakasta ääntä ei tule komissiosta. En tiedä, tule, tuleeko se, pitäisikö sen tulla komissiosta tai e, neuvostosta, mutta Euroopasta ei nyt tule voimakasta ääntä tässä taistelussa, joka on meidän kaikkien yhteinen taistelumme. Tällaista ääntä ei ole kuulunut ja minä toivon, että se kuuluisi. Ja kolmanneksi haluan vielä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 että me annamme apua ja me annamme rahaa ja se on hyvä juttu, mutta pelkkä raha ei riitä. Tarvitaan lääketieteellistä henkilöstöä. Ihmiset, jotka tekevät työtä tuolla kentällä, he ovat aivan äh, mahdollisuuksiensa äärirajoilla. Heitä ei ole tarpeeksi. He tarvitsevat logistiikkaa, he tarvitsevat lääkintähenkilökuntaa, he tarvitsevat lisää ihmisiä, he tarvitsevat liikkuvia laboratorioita, he tarkoittavat äh, lento, tarvitsevat lentoliikennettä omiin tarpeisiinsa ja meidän eurooppalaiset viranomaisten täytyy nyt keskinäisesti päästä yksimielisyyteen ja tehdä, taistella tätä taistelua. Ja neljänneksi meidän ei todellakaan pidä odottaa, että tämä epidemia leviää naapurimaihin ja rajojen yli ennen kuin tartumme toimeen. Meidän täytyy nyt ehkäistä epidemian leviäminen naapurimaihin, kuten Norsururannikolle ja Malin. Tämä on sota, taistelu, joka meidän täytyy voittaa, jota meidän täytyy käydä ja siksi Euroopan täytyy nyt todella olla tämän haasteen tasalla. Kiitoksia. Sitten Marina Alvilguspan, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia puhemies. Sierra Leone, Liberia, Guinea, Conakry, muut maat kärsivät Ebola-epidemiasta, mutta ei pelkästään tämä tuhoa tuhansia elämiä. Ebolaan täytyy liittää köyhyys. Ihmiset kärsivät köyhyyden seurauksista. EU, USA, läntinen maailma haluavat tukea, ovat tukeneet Ebola-kysymyksessä vain, kun on nähty, että virus voi tulla Euroopaankin ja nämä korkeat muurit rajoillamme eivät pysty pidättämään sitä. Tai siis vasta silloin on ryhty toimintaan. Ei haluta pelastaa kansalaisia Afrikassa, vaan halutaan pelastua täältä itse. Nyt tuntuu siltä, että kaikilla ihmishengillä ei ole samaa arvoa. Mitä tulee lääketieteen yrityksiä, ei, ei niitä kiinnosta köyhien sairaudet ei se tuo mitään voittoa heille. Taloudelliset syyt ovat yhtä tapavia kuin Ebola. Kannattaa ottaa tämä esille. Euroopan parlamentin pitäisi onnitella itseään siitä, mitä Kuuba on tehnyt. Se aikoo lähettää sinne äh, lääkinnällistä henkilökuntaa auttamaan Ebolan vastaista taistelussa 150 henkilöä, ammattiväestöä. Kuuba jälleen kerran osoittaa kansainvälistä solidarisuuttaan. Kiitoksia. Alla parola onorevole Eibuk per un minuto e Seuraava puhuja puolitoista minuuttia, herra Hoi, Rova Hoibu. Dank. Ich möchte hier noch einmal in... Kiitos, puhemies. Haluaisin vielä kerran vedota teihin. Me olemme kuulleet paljon Ebolasta, sen vaikutuksista ja tarpeista, joita se synnyttää humanitaarisen äh, avun järjestöt ja hallitukset äh, eivät enää ole asioiden tasalla tämän kriisin edessä. Tässä ei ole kysymys pelkästä solidaarisuudesta, vaan paljon enemmästä. Se on kerta kaikkiaan meidän velvollisuutemme asettaa kaikki mahdollinen äh, käyttöön, mitä voimme antaa. Herra Görens sanoikin jo tästä, meillä on myös sotilaallisia henkilöst, sotilaallista henkilöstöä, jonka me Oslon suuntaviivojen nojalla voimme YK on esimerkiksi alla tai ähm, äh, voimme asettaa sinne käyttöön ja tehtäviin. Tämä henkilöstö on sellaista, joka myös hyvässä hierarkiassa ja hyvässä komentorakenteessa pystyy työskentelemään siellä korkeasti koulutettua henkilöstöä. Ja meidän täytyy nyt ottaa sekin käyttöön. Me emme saa odottaa enää hetkeäkään, jos haluamme estää tämän humanitaarisen katastrofin leviämisen yhä laajemmalle. Minä haluan todellakin vedota kaikkiin Euroopan unionin jäsenmaihin, jotta ne ryhtyisivät toimeen. Me emme saa enää keskustella tästä tämän pidempään. Me tiedämme, mitkä vaikutukset ovat, jos pystymme rajaamaan Ebolan se on paljon enemmän kuin terveydellinen ongelma. En halua enää toistaa näitä argumentteja, mutta haluan vielä tämän kiireellisen vetomuksen esittää, koska voimme näin näyttää myös paikan päällä oleville ihmisille, että me emme ainoastaan ajattele heitä, vaan myös ryhdymme sanoista tekoihin ja toimimme johdonmukaisesti. No, Sitten Melin puolitoista minuuttia. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puhemies Ebola-epidemian vakavuus, sen täytyisi saada meidät pohtimaan eh, Euroopassa mahdollista pandemiaa. Me tarvitsemme eurooppalaisen vastauksen. Eh, yli 50 vuotta olemme toimineet Afrikassa, me olemme sinne myöntäneet varoja, jotka ovat kuitenkin valuneet korruptioon eikä tavoitteita ole saavutettu. Meillä on myöskin epidemian diagnosoinnissa ollut kolmen kuukauden viive eh, ja on epätasapainoa pohjoisen ja etelän välillä hiljattaiset eh, infektiot, epidemiat, kuten H1N1 ja SARS, eh, me emme ole niistä ottaneet opiksi. Tässä on kysymys ajasta ja jo tehtyjen toimeiden, toimien lisäksi, me olemme nyt jo kuusi kuukautta jäljessä, niin meidän täytyisi vihdoin viimein toimia. Meillä tulisi olla todellista äh, puhtaanapitoyhteistyötä näiden maiden ja Euroopan unionin välillä. Meidän tulisi auttaa näitä maita järjestämään, rakentamaan omat äh, sosiaaliturvajärjestelmät olisi myöskin Euroopan rajoilla harjoittaa äh, sanitaatiovalvontaa ja olisi oltava myöskin lääkinnällisiä karanteenitiloja. Miellytti tämä tai ei, niin kuitenkin tämä on tehokkain keino. Ja sitten meidän olisi myöskin luotava jopa Euroopassa erityiset rakenteet, monialaiset hoitorakenteet, koska politiikasta on puuttunut tällaista täsmällisyyttä ja sillä on ollut omat seurauksensa. Ja jos me näin toimimme, niin silloin Eurooppa voi sanoa, että se on ottanut vastuun käteensä. Arvoisat edustajat, teidän täytyy kunnioittaa puheaikoja, koska muuten tämä keskustelu venyy. Seuraavaksi Peter Liise, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minä olen itse työskennellyt lääkärinä kehitysmaassa aikaisemmin ja siksi voin ehkä aavistaa, miltä tuntuu niistä kollegoista, jotka parhaillaan siellä taistelevat Ebolaa vastaan ja miltä potilaista tuntuu. Ja minulla on erittäin korkea kunnioitus kaikkia niitä kohtaan, jotka paikan päällä ovat auttamassa. Mielestäni on säädytöntä, että jotkut kollegat tässä talossa äh, käyttävät puoluepoliittisesti hyväkseen tätä vaikeaa tilannetta. Se, mitä juuri kuulimme Kuubasta ja niin edelleen, on mielestäni sietämätöntä, kun ajatellaan näiden ihmisten hätää. Tätä asiaa ei saa politisoida. Tilanne ei suinkaan ole se, että Euroopan ihmisten pitäisi pelätä sitä, että he itse saavat tartunnan. On hyvä, että me otamme vastaan ihmisiä, jotka ovat auttaneet siellä ja annamme heille varmuuden siitä, että he saavat parasta mahdollista hoitoa. Euroopan ihmiset voivat olla voivat tuntea olonsa turvalliseksi tuon infektion suhteen inhimillisesti katsoen. Näin voisin lääkärinä arvioida, mutta eh, me emme tarvitse Länsi-Afrikassa vain humanitaarista apua, vaan ennen kaikkea se on myös pitkään aikavälin intressimme, sillä tässä nyt juuri useampikin valtio on romahtamassa ja hajoamassa ja nämä ovat massiivisia kriisejä. Meidän maailmassa on tällä hetkellä kriisejä muutenkin tarpeeksi, siksi on omakin intressimme tukea näitä maita kaikin käytettävissä olevin keinoin. Ja siksi on hyvä asia, että komissio, arvoisa komission jäsen ja monet muut ovat auttaneet ja saaneet kasaan näitä resursseja ja määrärahoja mutta haluan myös viitata siihen, että meille on tulossa kyllä budjetin suhteen ongelma. Minä olen viime aikoina kuullut jäsenmailta, myös omasta maastani, että meidän täytyy tehdä enemmän Ukrainassa, meidän täytyy tehdä enemmän Irakissa ja tietysti Länsi-Afrikassa, Palestiinassa ja niin edessä. Giovanni Lavia istuu täällä, Raina Böge istuu täällä. He ovat aina sanoneet, että kriisejä ei ole meidän budjettiimme otettu mukaan. Meidän täytyy todellakin nyt keskustella neuvoston kanssa, jotta voimme joustavammin reagoida tällä tällaisiin kriiseihin niiden vaatimassa mitassa. Kiitoksia. Seuraavaksi Areena puolitoista minuuttia, olkaa Monsieur le Président, pour ma part, je... Kiitoksia puhemies. Minua järkyttää ei tämä tilanne Kuubassa, vaan minkälainen maahanmuuttoproblematiikka otetaan esille Ebolan yhteydessä ja yhdistetään tavallaan maahanmuuttoon. Maaliskuusta lääkärit ilman rajoja ovat kertoneet, minkälainen vaara tähän virukseen liittyy, mutta myös tartuntavaarasta. Nyt ollaan syyskuussa, siis puoli vuotta on kulunut ja virus etenee tartunta on levinnyt käsiin. Se on kaksinkertaistunut henkilöiden määrän, jotka ovat saaneet tartunnan. Tämä tapahtuu joka toinen viikko, joten tässä on todella hätätilanne käsillä ja pitää toimia. Tietysti voidaan pahoitella sitä seikkaa, että emme ole toimineet tarpeeksi ripeästi. Tällä hetkellä meidän pitää ennen kaikkea pohtia, mitä meidän pitää tehdä, jotta tämä kaikki päättyy. Sanoisin jopa, että tämä on yksinkertaista. Lääketilman rajoja ovat kertoneet meille konkreettisesti, mitä kannattaisi tehdä. Täytyy toimia koordinoidulla tavalla, täytyy saada sinne varusteita, lääkkeitä, tarvitaan eristysmahdollisuuksia, tarvitaan kenttäsairaaloita, tarvitaan laboratorioita, tarvitaan ilmasiltoja. No kaikkea tätä. No jäsenvaltioilla on näitä käytössään. On kyse sitten siviilinäkökulmasta tai, tai, tai sotilaalliselta kannalta katsottuna, koska kun puhutaan armeijan joukoista, niin haluaisin tässä humanitaarisia armeijoita, jotka antavat tukea äh, hätää kärsivälle väestölle, joten ei nyt hienostella tässä. Kaikki keinot ovat hyviä keinoja, jotta voidaan toimia tätä virusta vastaan, jotta voidaan lyödä tämä tartuntauti. Ja pyydän neuvostolta, mutta myös komissiolta, että otettaisiin nämä mahdollisuudet äh, käyttöön ja avustettaisiin mahdollisimman nopeasti hätää kärsivää väestöä. Kiitos. Sitten Ries, yksi minuutti. Kiitos puhemies kollegani viittasivat jo tilanteen vakavuuteen, eli en aio palata näihin numerotietoihin. Ne ovat kaikkien tiedossa ja ne ovat aliarvioituja asiantuntijoiden mukaan. Hätätilanne ja meidän reaktiomme hitaus johtaa siihen, niihin reaktioihin, joita meillä on ollut. Olemme kuulleet Obamaa ja Georgiavaa. Meidän täytyy kaikkien toimia tässä. On puhuttu tiekartasta, ennaltaehkäisystä, tutkimuksesta. Kaikkeen tähän menee aikaa ja me tiedämme, että kun me odotamme, esimerkiksi Belgiassa on riittävästi väliintulokapasiteettia, jotka saataisiin nopeasti liikkeelle ja joiden tarkoitus on nimenomaan auttaa tällaisissa tilanteissa. Kaikki asiantuntijat kentällä pyytävät sitä, että asioita koordinoitaisiin eurooppalaisella tasolla tässä puhuttiin koordinaatiosta mutta kentällä toimivat ja ruoan rivasi sanoi hän puhui omista lapsistaan he eivät näe tätä he haluavat parempaa ja nopeammin Todellisuudessa meillä ei ole vaihtoehtoa, ja tähän päätän puheenvuoroni, jos me haluamme välttää tämän viruksen leviämisen koko Afrikkaan ja meille saakka. Meidän kannaltamme myöskin solidaarisuus ei ole vaihtoehto, vaan se on velvollisuutemme. François Grosstedt, minuutti demi. Kiitoksia. Grosstedt, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. On aivan selvää, että jo moni puhuja on sanonut kaikki nämä asiat. Tällä hetkellä WHO on ennuste tämän Ebola-epidemian kehityksen puolesta on erittäin pessimistinen ja me emme ole nyt väärässä meidän ei pidä harhautua. Tämä ei ole pelkästään Länsi-Afrikan ongelma. Tämä on niin laaja epidemia, joka, siksi se koskettaa meitä kaikkia. Ja nyt on todellakin korkea aika ryhtyä äärimmäisiin toimiin ja nopeasti. Olisi todella helppoa vetäytyä vastuusta sanomalla, että tämä tauti ei suoranaisesti koske meidän mannertamme, mutta tämä on todella maailmanlaajuinen kriisi. Ne arvot, joita me eurooppalaisina puolustamme maailmassa, solidaarisuutta, ihmisarvoa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, saavat aikaan sen, että meidän tukemme näitä maita kohtaan on moraalinen velvoite. Haluan myös korostaa niitä ponnistuksia, joita paikan päällä olevat lääkärit ja terveydenhoitohenkilökunta tekee. Myös kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta työtä. Nämä arvot, joita, joista juuri puhut, tarkoittavat myös sitä, että meidän täytyy myös suojella omia kansalaisiamme tällaisen terveyskriisin välittömistä seurauksista. Totta kai Euroopankin tämä voi levitä, mutta ennen kaikkea on myös suuri riski, että koko tuo alue joutuu epävakauteen sosiaalisesti, taloudellisesti ja humanitaarisesti. Eurooppa ei voi eikä sen pidä jäädä passiivisesti kriittisesti katselemaan tällaisen draaman etenemistä Eurooppa on sellainen Eurooppa, jonka täytyy ottaa kansainvälisellä näyttämöllä koko tilansa ja koko vastuunsa. Meidän täytyy kysyä, miten näin on käynyt, kun Ebola-virus on 1976 löydetty, eikä tähän päivään mennessä ole löydetty tehokasta hoitomuotoa. Tämä on osoitus siitä, todiste siitä, että meidän täytyy rohkaista ähm, lääketieteellistä tutkimusta ja innovaatiota. Tarvitaan tieteellistä edistystä ja ja eurooppalaista solidaarisuutta. Ebola-epidemia asettaa meille suuria kysymyksiä, tämän terveyskriisin, terveyskriisiäkin suurempia kysymyksiä. Meidän täytyy ryhtyä toimeen. Kiitos. Seuraavaksi Parnier. Komission sen puhemies, niin kiire on, niin kuin tässä on niin monta kertaa sanottu ennen minua, 20 000 ihmistä ovat mahdollisia uhreja vuoden loppuun mennessä. Pidetään tämä mielessä. Miljoona afrikkalaisia tällä hetkellä on karanteenissa tämän pandemian yhteydessä. Kiireellisyyttä todellakin on ja kiitänkin komissiota sen toimista, kun se on vapautunut 152 miljoonaa euroa asialle. Mutta nyt pitää sanoa konkreettisesti, mihin nämä rahat käytetään. Ensinnäkin täytyy lisätä hoitopaikkojen määrää, eristysyksiköitä, saada sinne ammattihenkilökuntaa paikalle, saada aikaan enemmän liikkuvia laboratorioita, saada aikaan ilmasiltoja, luoda hoitokeskusverkosta ja paikan päälle. Näin voisimme toimia hyödyllisellä tavalla tässä hätätilanteessa. Minä olin itse esittelijänä kun puhuttiin vakavasta ylittävästä uhasta, terveysuhasta, joka hyväksyimme täällä heinäkuussa vuosi sitten, ja sitä on toteutettu sitten käytännössä esittelijänä on jo kiire sille, että jäsenvaltiot nopeasti järjestäisivät ylimääräisen terveysministerikokouksen, jotta käsiteltäisiin tätä hätätilannetta. Hätätapa- Tämä on vakava uhka kansanterveydelle ja EUn täytyy mahdollisimman nopeasti ensinnäkin laatia inventaari tämän tyyppisistä lääkinnällisistä laitteista, joita tarvitaan, aktivoida eurooppalainen laboratorioverkosto, kun käsitellään näitä vaarallista tartunta, tartuntavirusta ja saada aikaan. Ja myös Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen pitää toimia Kiitoksia puhemies. Sitten Berder, yksi minuutti, olkaa. Kiitos. Ebola ei ole etäinen uhka, vaan tartuntojen määrä kolminkertaistuu joka kolmas viikko ja EU on jo laittanut joukkoja liikkeelle. Meidän täytyy kuitenkin tehdä enemmän ja nopeammin ja meidän on estettävä tulevat esiintymät. Ja on myöskin kehiteltävä hoitoja Ebolalle ja muille kuolettaville taudeille. Usein lääkefirmat maat eivät ole näistä kiinnostuneita, koska näistä ei voida tahkoa rahaa. Malaria-rokote, jota EU rahoittaa, siitä voitaisiin jatkaa kehitystä Ebola-rokotukseen tänä päivänä käynnistettiin kliiniset kokeet isossa britanniassa ja tämä oli mahdollista ainoastaan sen takia että eu sta saatiin tukea ja rahoitus tämän tyyppiselle tutkimukselle on täysin välttämätöntä. maailmanlaajuiset epidemiat niihin täytyy reagoida nopeasti ja siihen pystytään ainoastaan tutkimuksen kautta. meidän on koulutettava tiete, tiedemiehiä ja tämä tarkoittaa sitä, että kun tällainen tauti kohottaa päätään seuraavan kerran, niin silloin me voimme pelastaa ihmisenkiä. Sitten Lavia puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri. Haluan alussa ajatella tuhansia taudin uhreja Tietysti olemme velkaa vilpittömät kiitoksemme koko äh, hoitohenkilökunnan lääkäreille, sairaanhoitajille, vapaaehtoisille, jotka tekevät yhteistyötä ja työtä padotakseen sairauden ei vain Euroopan valtioiden edun mukaisesti. Erittäin tärkeää on resurssit, joita meillä on käytössä. Meidän pitää toimia ajoissa, reagoida vahvalla tavalla. Tähän tarvitaan resursseja näin meidän pitää pystyä siirtämään sinne henkilöstöä ja varusteita. Ikävä kyllä nyt on tehty liian vähän, koska monivuotinen rahoituskehys ei jättänyt minkäänlaista liikkumavaraa, tarvittavaa joustovaraa ja mielestäni tämän pitäisi saada meidät neuvottelemaan hiukan toisella tavalla budjetista ja keskittyä välttämättömiin voimavaroihin, vaikkakin muu muut ohjelmat, jotka ovat vähemmän tärkeitä, kärsisivät. Ja myös haluaisin sanoa parlamentin nimissä Envi-valiokunnan puheenjohtajana, että maanantaina Milanossa 22. päivä neuvosto pitää ministeritason kokouksensa siellä ja haluaisin vedota kaikkiin jäsenvaltioihin, että toimittaisiin vahvasti kohdalla tavalla ja välittömästi niin, että tämän kaltainen epidemia, joka ei meitä suoraan vielä tänään koske, koske mutta varmastikin vaatii meiltä toimintaa ilman ajan hukkaa, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä ongelmia, joita saattaa syntyä meidänkin mantereellamme jatkossa. Sitten Vamren puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies minä tulen käyttämään tämän lyhyen ajan yhden sellaisen asian esinottamisen, jota muutkin kollegat ovat puhumaan, mitään koordinaation. Se on äärimmäisen tärkeä ja haluaisin YK pääkoordinaattoriakin tässä siterata. Hän sanoi, koordinaatio pelastaa ihmishenkiä. Ja koordinaatio tietysti tarkoittaa myös sitä, että annetaan lääkinnällistä apua ja logistiikkaa ja tätä suojaa, jota me tässä nyt todellakin tarvitsemme. Komissiossa työskentelevät ihmiset ovat ö, melkein vaatineet jäsenmaita tekemään jotakin yhdessä, eikä niin, että jokainen vain yksittäin tekee jotakin. Ja onneksi yksittäisten jäsenmaiden asenne on tällä viikolla myös muuttunut, koska epidemia on saanut suuret mittasuhteet. Minä katson nyt komissiota, mutta myös neuvostoja, että juuri kerroitte, mitä kaikkia aloitteita on jo tehnyt, ja teidän tarkoituksenne on tietysti hyvä, mutta tulevaisuudessa meidän pitäisi paljon nopeammin saada komissiokin koordinoivaan rooliin tällaisena kriisiaikoina. Tämä on myös tärkeää uudelle komissiolle, jotta se voisi vahvasti puolustaa Eurooppaa, jotta Eurooppa voisi maailmassa esiintyä yhdellä äänellä ja yhtä jalkaa, ja että jäsenmaat voisivat yhdessä vastata tällaisiin humanitaarisiin kriisiin sellaisissa Afrikan maissa, joissa on näin heikko terveydenhoitojärjestelmä mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Sitten Jiménez Beferril. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Puhemies, ensin haluan tukea Ebolan uhreja ja haluan siirtää tämän tuen myös kaikkiin niihin, jotka työskentelevät siellä kentällä ja asettavat henkensä alttiiksi maissa, joissa terveydenhuoltorakenteet ovat hyvin minimaaliset. Yksi näistä henkilöistä on espanjalainen pappi Miguel Pajares, joka kuoli tartuntaan auttaessaan kaikkein heikoimpia, tässä tapauksessa Ebolan uhreja. Tällä hetkellä näitä ihmisiä kunnioitetaan suuresti WHOn mukaan. Ebola on ö, kansanterveydellinen hätätila, joka vaatii kansainvälistä reaktiota, koordinoitua reaktiota ja meidän täytyy olla nopeampia Meillä on tämä hiljainen vihollinen, joka on vienyt jo 2300 ihmishenkeä ja tilanne pahenee hyvin nopeasti. Ebola nimenomaan vaikuttaa näihin heikkoihin talouksiin ja siten myös yleiseen järjestykseen, jos emme nyt saa tätä tilannetta kurin sairautta vastaan taisteleminen tulee vastaisuudessa olemaan paljon vaikeampaa. Potilaiden määrä kasvaa paljon nopeammin kuin meidän kapasiteettimme siihen vastaamiseksi. Ja tiedämme, että komissio on lähettänyt humanitaarista apua, mutta täytyy myös antaa apua paikallisille toimijoille. Kaikkien maiden täytyy ryhtyä tutkimuksellisiin toimiin ja erilaisiin tarpeellisiin toimiin, jotta tämä epidemia ei laajene emmekä saa tuomita näitä maita eh, epätoivoon, viedä heiltä toivoa, päästä ulos köyhyydestä ja joutua entistä eristetyimmäksi. Lopuksi haluan vielä sanoa, että kaikki Ebolaan sairastuneet ansaitsevat täyden tunnustuksemme, olivat he sitten amerikkalaisia, eurooppalaisia tai afrikkalaisia. He ovat meidän nimettömiä sankareitamme, joille olemme velkaa kaiken mahdollisen huomion, jonka he täällä nyt saavatkin, mutta myös nopean toimintamme. Kiitos. La parola on Schaldemos per un minuto. Sitten eh, Schaldemos yksi minuutti. Ebola-epidemiin er- Kiitokset. Ebola-epidemia on maailmanlaajuinen haaste ja tästä syystä olen iloinen nähdessäni, että komissio ja jäsenvaltiot vihdoin viimein ottavat tämän asian vakavasti ja ovat reagoineet vihdoin viimein. Mutta minulla olisi kaksi vetoomusta komissiolle, mutta myöskin jäsenvaltioille. Ensinnäkin, jos voisin pyytää teitä ratkaisemaan tämän ongelman, joka liittyy terveysalan työntekijöiden evakuoimiseen ja palauttamiseen Eurooppaan. Ja toiseksi toivon mukaan me olemme samaa mieltä siitä, että ne rahat, jotka me lähetämme, niitä ei oteta kehitysvaroista, vaan meidän täytyy löytää uusia resursseja, koska muutoin me emme pysty auttamaan – maita rakentamaan terveydenhuoltokapasiteettiaan pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy lähettää apua, mutta tässä täytyy toimia asianmukaisella oikealla tavalla ja meidän täytyy koordinoida ponnistelumme tätä tautia vastaan taistellessamme. Ja. Commissaris, sinds de uitbraak van de ebola... Puhemies, kiitoksia. Sen jälkeen kun ebola tauti puhkesi, on ollut tuhansia uhreja kyseisissä maissa, joissa tautia on. Ja on sanottu, että jopa 17 miljoonaa on vaarassa saada tartunnan, koska epidemian leviämisen jälkeen maat ovat kärsineet vakavasta iskusta talou- taloudessaan ja yhteiskunnissaan. Meidän pitää pohtia ja kysyä itseltään, mitä olisimme voineet tehdä paremmin kriisin käsittelyssä, miten voimme kohdella toimiamme paremmin. Viime viikolla Alankomaiden ministeri antoi luvan ostaa Ebolan vastaista rokotetta, mutta tietenkin paljon enemmän vielä pitää tehdä. Mitä hallitukset voivat tehdä nopeuttaakseen rokotteen kehittämistä, että se olisi valmis markkinoille pian? Tälle pitäisi antaa ensisijainen asema. Minä vetoan komission, jotta se voisi identifioida näitä prioriteetteja tutkimuksen alueella, koska kehitys Afrikassa osoittaa, että rokote Ebola-virusta vastaan pitäisi olla aivan ykköskysymys tässä asiassa. Kiitos. Sitten Mitsi, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. President, signor Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tämän vuoden alusta lähtien Ebola-virus on aiheuttanut yli 2400 kuolemaa ja vaikuttanut yli 4000 ihmisen elämään Gineassa, Sierra Leoneassa, Nigeriassa, Senegalissa ja niin edelleen. Vaikkakin komissio on vahvistanut taisteluaan tautia vastaan, niin kansainväliset ponnistelut eivät ole olleet tehokkaita viruksen rajoittamisessa. Tässä ei ole kysymys ainoastaan viruksesta, vaan ihmisten elämästä ja jäsenvaltiot, niiden tulisi suhtautua vakavammin uhrien perheisiin ja terveydenhuollon työntekijöihin ja myöskin omiin kansalaisinsa, joita tämä uhka saattaa koskea. Ja täten vetoan komission ja puheenjohtajamaahan, jotta ne asettaisivat etusijalle tämän ongelman, pitkittyneen ongelman ja järjestäisi mahdollisimman pian ylimääräisen kokouksen, jossa päät päätettäisiin konkreettisista toimista, jotta tämä virus saataan, saadaan hallintaan. Me emme halua lisää uhreja toimijaksemme, vaan me haluamme ryhtyä toimiin nyt, jotta Ebola saadaan äh, pois juurrutettua Afrikan mantereelta, eikä se tule meidän maihimme. Sitten Genge, yksi minuutti, olkaa hyvä. Nessun paese deve essere lasciato solo a gestire un'emergenza. Kiitoksia puhemies. Mitään maata ei pitäisi jättää yksin tällaisen hätätilanteen kanssa. Tällä hetkellä tartuntataudit, kuten Ebola, voivat nujertaa meidät, ellei asiaan tarttua systemaattisesti kansainvälisellä tasolla. Patoaminen on vaihtoehto. Meidän täytyy todellakin tarttua tähän ongelmaan suoraan. Traagiset tapahtumat saavat meidät huomaamaan, minkälaisia rakenteellisia heikkouksia monissa Afrikan maissa on, mitä tulee niiden terveydenhoitojärjestelmään. Tämä liittyy alikehittyneisyyteen monilla alueella Afrikassa. Vain jos saadaan kehitysyhteistyöpolitiikka jälleen pyörimään EU-ssa, pystymme tulevaisuudessa välttämään tämänkaltaisen murhenäytelmän. Esimerkiksi köyhyyden vastainen taistelu, siitähän tarvitaan prioriteetti. Meidän pitää uudella tavalla tukea sairaaloiden rakentamisessa, laadukkaiden sairaaloiden rakentamisessa. Meidän pitää kouluttaa paikallista hoitohenkilökuntaa ja tukea koulutusjärjestelmiä. Liberian kaltainen maa joutuu hylkäämään suuri, suuria alueita tämän takia. Tätä voidaan mitenkään hyväksyä. Meidän pitää tukea ihmishenkiä tässä globalisoidussa maailmassa. Sitten tulemme Catch the Eye-proseduuriin. Yksi minuutti puheenjohtaja Klasik, olkaa hyvä. Drahei eh, pan predseda, milá pani komiserka. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Ebola voidaan verrata keskiajan ruttoepidemiaan. Se voi saattaa jokaisen maan polvilleen. Me tiedämme, että Liberia tai Sierra Leone ovat todellakin romahduksen partaalla. Ja tästä on tullut paljon tietoja. Valitettavasti tartunnan saaneiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti, eivätkä lääkärit ole vielä löytäneet tehokasta rokotetta tai parannusmenetelmää tähän sairauteen. EUn täytyy työskennellä keskittyneemmin ja intensiivisemmin löytääkseen nopeamman ratkaisun, ei ainoastaan ennaltaehkäisevällä alueella tai epidemiologisilla toimilla meidän täytyy osoittaa enemmän solidaarisuutta ja meidän täytyy osoittaa, että kysymys on todellakin ihmisoikeuksista ja että EUn velvoite on auttaa meidän lähimmäisiämme Afrikassa. Sitten Resku. Ebola a provocat decesul a aproape 3.000 de persoane, iar alte cel puțin... Kiitos Ebola on vaikuttanut melkein 3000 ihmiseen, jotka ovat menettäneet hengensä ja muut ovat saaneet virallisten lukujen mukaan tartunnan. Vakavampaa on se, että kysymys ei ole numerotiedoista, vaan henkilöistä. AKTn jäsenenä haluaisin puhua huolestuksestamme tämän viruksen suhteen. Meidän täytyisi tehdä parempaa yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa ja meidän olisi tajuttava, kuinka vakava tämä tilanne on. EU on otettava johtorooli. Länsi-Afrikan kumppanimme kertovat meille, että siellä ei ole riittävää kapasiteettia tilanteen hallintaan. EU on otettava tämä rooli. Minun kysymykseni olisi, miten me voimme hoitaa vastaavanlaiset tilanteet tulevaisuudessa, jos me otamme huomioon sen, että kehitysrahoja on leikattu EU:ssa. Miten me hoidamme vastaavat tilanteet? Meidän on toimittava Ebolaa vastaan, ja on hyvä kuulla komission sitoumuksista, mutta me tarvitsemme todellista rahaa ja lopuksi haluaisin vielä osoittaa kunnioitusta äh, Lääkärit ilman rajoja ja muiden järjestöjen toimintaa kohtaan. Eh, associamos àqueles que consideram esta epidemia que ameaça assumir. Puhemies. Me yhdistämme tämän epidemian yhdeksi maailman suurimmaksi uhaksi terveydelle. Puhun todellisesta kansanterveydellisestä uhasta on tosiasia, että siirtomaasodat, jotka ovat ruokkineet kapitalismia muun muassa ja sen lisäksi on vielä säästöpolitiikkaa. Tämä on todella suuri vitsaus tällä hetkellä. Maat, jotka tästä kärsivät, Sierra Leone, Kongo, Liberia, Guinea, ne on alistettu siirtomaavaltojen alle aikanaan maailman, valtu, maailman valtuurahasto ei ole myöskään toiminut hyvällä tavalla niiden maiden kannalta. Nämä maat tällä hetkellä eivät pysty reagoimaan asianmukaisella tavalla tähän kriisiin. Entisen velan nimissä USA ja EU joutuvat toimimaan tätä sairautta vastaan näiden maiden puolesta ja haluaisin ottaa esille, minkälainen ero on olemassa USA ja, ja Kuuban välillä. U- USA lähettää sinne sotilashenkilökuntaa, Kuuba taas hoitohenkilökuntaa. Vielen Dank, Herr Präsident. Äh, wir hatten eine Anhörung von Kommissar Kiitoksia, puhemies. Me kuulimme herra Borgia valiokunnassa hiljattain ja hän sai meiltä viestin, että halusimme enemmän investointeja tutkimukseen, mutta mielestäni on valitettavaa, että kun rahoitetaan tällaista hätätilannetta, niin komissio on niin vastentahtoinen toimimaan. Parempi myöhemmin kuin, parempi myöhemmin kuin ei koskaan mutta meidän täytyy ajatella tulevaisuutta, tehdä paremmin työtä tulevaisuutta ja, ja välttää populistisia puheita. Se ei kuitenkaan auta yhtään sairasta, ei Afrikassa eikä siellä autettavia. Parempi olisi ollut, että meidän täytyy tehdä työmme nopeammin, meidän täytyy suuntautua siihen, että tällaiset apujoukot saadaan useammin sinne paikalle. Meidän täytyy auttaa muita, eikä pelkästään odottaa, vaan lähteä tuumasta toimeen, jotta voimme parantaa tilannetta ja auttaa myös tutkimuksella ja kehityksellä. Meidän täytyy pohtia, mitä me voimme tehdä ja miten voimme tehdä kaiken paremmin. Ja, ja tulevaisuudessa meidän täytyy panostaa voimakkaammin. Thank you. As we've watched this horrifying... Kiitos. Me olemme nähneet, miten tämä kauhea sairaus on edennyt ja tilanne on vain huonontunut. Voimme yhdessä kaikki sanoa, että tilanne on todella hirvittävä ja tervehdimme kaikkia niitä hoitotyöntekijöitä, jotka ovat paikan päällä. Nyt on tärkeää, että poliitikot antavat suoria eh, vastauksia ja ryhtyvät tehokkaisiin toimiin. Meidän on kaikkien yhdessä tuettava niitä, jotka haluavat ratkaista tämän hirveän ongelman ja meidän pitää kaikkien yhdessä lähettää rukouksemme parhaat toivotuksemme niille ihmisille, jotka tästä kauheudesta kärsivät näinä hirveinä aikoina. Me todella toivomme, että he tästä selviävät, eikä muuta tässä vaiheessa. Voit. Kiitokset ja seuraava puheenvuoro edustaja Voit. No moi, no moi, Voit. An... Ah, sorry, scusi, ho capito L'onorevole Voit. Anteeksi, ymmärsin väärin. Rouva komissaari, minulla on konkreettinen kysymys teidän kolmanteen kohtaan, jonka te mainitsitte. Te sanoitte siinä, että, että virusta täytyy vastustaa ja sitä täytyy eristää. Ja ja maat ovat pitäneet sitä hyvänä, että eurooppalaiset lentoyhtiöt edelleenkin lentävät näihin maihin ja olisi kiva kuulla, onko tämä vastuullista toimintaa teidän taholtanne vai onko se vastuutonta toimintaa, sillä virus ei pysähdy silloin, kun se kerrankin laskeutuu Brysseliin tai Berliiniin tai Pariisiin niin silloin me en pysty huolehtimaan muista maista. Siksi on konkreettinen kysymykseni onkin, tullaanko näitä ihmisiä tutkimaan, onko tässä tutkimusmahdollisuuksia silloin, kun kone laskeutuu, vai ajatellaanko heidät eristää niin kauan, kunnes voidaan selvittää, että tämä sairaus ei siirry ja tartu. Muuten olen samaa mieltä, niin kuin muutkin, että tässä ei ole sovi käyttää populismia, sillä ellei me lähde nyt oikea-aikaisesti toimimaan, eh, niin silloin kun virus saapuu Eurooppaan, silloin me voimme enää auttaa ketään. Veli. Edustaja Deli. Onoreve Jakovčić. Edustaja Jakovčić. Poštovane dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti Puhemies, haluan ensin esittää äh, kiitokset äh, kaikille niille, äh, jotka toimivat kentällä maissa, jossa Ebola-virus on levinnyt. He ovat siellä estääkseen viruksen leviämisen. Meidän on kuitenkin tunnustettava se, että tämä pandemia on yllättänyt meidät ja se on myöskin osoitus siitä, että meillä on selkeitä ongelmia koordinaatiossa Euroopan unionissa, mutta myöskin muiden kumppaneiden kanssa asioita koordinoidessa Euroopan ulkopuolelta koko maailmassa. Kyse ei ole pelkästään Länsi-Afrikan tai Euroopan ongelmasta. Itse tuen tutkimuksen rahoitusta ja kaikkea muutakin toimintaa, minkä tarkoituksena on edesauttaa tilannetta. Kiitos puhemies. Me tarvitsemme lääkäreitä ja tällaisia epidemia-asiantuntijoita, sellaisia, jotka tarvittaessa ampuvat, koska niin dramaattinen tämä tilanne on. Nimittäin sota jo Länsi-Afrikasta ei ole mahdollista voittaa ilman ulkopuolista apua, mutta kriiseissä meidän täytyy lä- lähettää muuten kuin pelkästään neuvoja. On kuitenkin kysymys korruptoituneista hallituksista siellä alueella. YK ja EU täytyisi toimia. Meidän pitää lähettää kenttäsairaaloita, lääkkeitä ja äh, epidemia-asiantuntijoita, lääkäreitä, jotka voivat sitten auttaa koulutuksessa ilman, ilman tätä

viiden tähden liikkeen nimissä haluan osoittaa solidarisuutta kaikille niille perheille, ihmisille, jotka äh, ovat äh, uhrautuneet, äh, uhrautuneet Ebola-viruksen edusta, edestä. 150 000 euroa on annettu myöskin viruksen laajenemisen estämiseksi. Olisi hyvä ehkä ilmoittaa, ketkä olivat tämän lahjoituksen takana. Kyse on Italiassa tehdystä lahjoituksesta, mutta valitettavasti olemme taas kerran törmänneet korruptioon, johon usein Italiassa törmätään tässäkin yhteydessä. Nyt puheenvuoro on komissaari Georgievalla, olkaa hyvä. Uh, today. Minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tänään puhuneet. Haluaisin lähteä liikkeelle siitä, onko Eurooppa toiminut nopeasti. Humanitaariselta kannalta näin on tehty. Me olimme ensimmäisiä, jotka annoimme taloudellista apua ja lähetimme omia työntekijöitemme lääkäreitä sinne ja he vaarantavat henkensä. Ja tarkoitus oli näin kiinnitä huomiota tähän epidemiaan. Maaliskuusta alkaen, kun epidemia alkoi, olemme humanitaariselta kannalta jatkuvasti antaneet selvän viestin. tämän hyvin vakavaa, meidän toimittava koordinoidusti. Elokuussa yhdessä Pehon kanssa me otimme yhteyttä jäsenvaltioihin, aktivoimme sivilisoidun mekanismin ja pyysimme näille yhteisöille tukea. Usein käy niin, että humanitaisella alalla olemme vähän kuin kanarian lintu kaivoksessa. Eli me huomaamme, että vaara on tulossa ennen kuin muu maailma sen ymmärtää, mutta koko kansainvälinen yhteisö ei ole vastannut tarpeeksi nopeasti näihin pyyntöihin lääkäreiltä kentällä, erityisesti lääkärit ilman rajoja järjestöltä, joka on ollut paikan päällä ihan alusta alkaen. On vienyt jonkun aikaa ennen kuin maailma on ymmärtänyt, jopa WHOlta meni aikaa ymmärtää, että Tämä on todella vakava tapaus ja siihen on vastattava massiivisin keinoin. Minä haluaisin kiittää jäsenvaltioita, sillä viime viikkojen aikana olemme nähneet jäsenvaltioilta uusia toimia. Esimerkiksi Itävalta on antanut suojavia vaatteita, Italia on antanut kenttäsairaaloita, yhdistyskunnaskunta ja Ranska uusia keskuksia ja siellä on avattavia vuoteita. Unkari on antanut myös apua tavaroiden muodossa ja Espanja on antanut sinne hätäyksikön ja meillä on myös tällä hetkellä asevoimat, jotka tutkivat sitä, miten voidaan auttaa evakuointikapasiteetin lisäämisessä ja moni teistä on tämän maininnut. Tämä on tärkeä lääkintähenkilökunnan, mutta yleisesti ottaen siis tämä evakuointikapasiteetti on tärkeä. Eli nyt vihdoin näemme yleistä liikekannalla panoa, mutta meidän pitää jatkossakin toimia kohdennetusti, sillä tällä hetkellä on kriisejä, jotka kilpailevat keskenään voimavaroista. Jos emme mainitse Ebolaa, meillä on neljä kolmostason hätätilaa Irak, Syyria, Keski-Afrikan tasavalta ja Etelä-Sudan. Ja tämä on kaikkein korkein vaaran tai kriisin aste. Ja haluaisin saman tien reagoida siihen, mitä monet teistä sanoivat, että tarvitaan lisää budjettijoustoa, jotta hyvin nopeasti voidaan antaa varoja siihen, että toimitaan nopeasti näin ihmishenkiä säilyy ja myös ihmisten kärsimys vähenee. Olisi tärkeää joustavuutta lisätä nyt, kun on näin paljon haavoittuvaisuutta ja tämä on tehtävä nopeasti. Ja sitten minulta kysyttiin tämän viruksen leviämisestä. No, kyseessä on korillat, apinat ja muut eläimet, joiden kautta tämä virus leviää, mutta tällä hetkellä se ei kuitenkaan ole vaarallinen muille, koska nämä tuotteet eivät liiku ja virus sitten myös kuolee, koska siitä hetkestä, kun virus on vahva ja siihen kun se tulee Eurooppaan, niin siinä välillä kuluu niin paljon aikaa, että virus kuolee. Näin tiedemiehet kertovat teille. Ja sitten tästä matkailusta, onko se Euroopalle riski, että matkailu pidetään yllä. Lääkärit ilman rajoja järjestössä ei ollut yhtä ainoa sellaista tapausta, että kansainvälinen henkilökunta on saanut tartunnan ja he ovat siellä paikan päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että Ebola voidaan hallita, on pestävä kädet ja on varmistettava, että ollaan puhtaita ennen kuin mennään koneeseen ja näin lentoyhtiöt tekevät. Eli meillä on näitä ennaltaehkäisevän toimenpiteitä eikä meidän pidä nyt olla huolestuneita siitä, että liikenneyhteyksien ylläpito olisi ongelma. Päinvastoin, jos me keskeyttäisimme sen, emmekä voisi enää lähettää sinne eh, lääkintähenkilöstöä tai tuoda sieltä pois lääkäreitämme ja terveydenhoitajamme, niin tässä tapauksessa tämä epidemia kasvaisi räjähdysmäisesti ja tuossa tapauksessa ehkä vaara meillekin lisääntyy, sillä mitä pidempään olemme eh, tekemättä mitään, niin sen varmempaa on, että mutaatiota voi tulla. Ja täällä on kysytty myös rokotuksista. Tällä hetkellä on kovasti panostettu rokotuksiin ja hoitomuotoihin, jotta voitaisiin ihmisiä hoitaa, mutta on sanottava suoraan kuitenkin, että näiden määrä on vähäinen. Tällä hetkellä me emme voi auttaa kaikkia niitä, jotka apua tarvitsevat näiden keinojen avulla ja siksi meidän on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan eh, torjua Ebola siellä paikan päällä mahdollisimman aggressiivisesti ja sitten viimeinen kommenttini liittyy koordinaatioon. Olen aivan täysin samaa mieltä siitä, että koordinaatio säästää ihmishenkiä. Meillä on nyt vihdoin todella hyvä YK koordinaatiomekanismi. Siinä on tohtori Navarro mukana ja VH henkilöstö mutta meidän on koordinoitava myös oma panoksemme, sillä 28 jäsenvaltiota ja komissio, jos kaikki lähdemme erikseen auttamaan, niin tässä tapauksessa luomme vain tarpeetonta painetta niille, jotka nyt toimivat henkien pelastamiseksi, niin tiedän, että aikani loppuu. Pyydän anteeksi. Tämä on ihan viimeinen virkeeni. Olen ylpeä voidessani sanota, että viime vuonna teidän avullanne me perustimme eh, hätäavun koordinointikeskuksen ja näin on olemassa eurooppalainen foorumi, kun pitää ryhtyä toimeen silloin, kun toimia tarvitaan. Ja tämä on sellainen hetki. Puheenvuoro on nyt neuvostolla, herra Vedova. Puhemies, kiitokset arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Voin Ähm, äh, vakuuttaa teille, äh, että neuvosto tulee jatkossakin äh, työstämään Ebola-asiaa kaikkein keskeisimpinä painopiste kysymyksenä. Tämä on aivan selvä asia, aivan samalla tavoin kuin kävi ilmi äskeisestä konkreettisten toimien selvityksestä. Humanitaarista henkilöstöä, sairaaloita ja muita terveydenhoitotoimia tulla jatkuvasti pitämään paikalla, joskin niistä tulee ongelma, koska ainakin Sierra Leonen oma terveydenhuolto on romahtamaisillaan. Nyt tarvitaan turvallisuuteen ja hyvää hallinnointiin perustuvaa toimintaa. Kaikki ne toimet, eh, jotka eh, mahdollisesti eh, johtaisivat Ebolan leviämiseen, on pyrittävä poistamaan. Samoin on pidettävä tarkalla, on, on pidettävä silmällä kaikkia asianosaisia. Ensi 24. päivä syyskuuta tullaan järjestämään korkean tason kokous, johon osallistuu YK ja WHO väkeä muun muassa ja sieltä odotellaan äh, suuria äh, tuloksia. Nyt kun kyse on äh, rajat ylittävästä uhasta, on selvää, että Euroopan unionin on oltava jatkuvasti tarkkana myöskin rajoilla ja pyrittävä siihen, että Ebola-virusta kantavia ihmisiä ei tulisi Euroopan unionin alueelle. Samoin äh, ne henkilöt, jotka äh, matkustavat äh, virusalueelle, tarvitsevat suojaa. Kiitos. Tämä keskustelu päättyi nyt ja nyt haluaisin vielä puhua muutamin samoin pöytäkirjasta. Työjärjestyksen nojalla liittyen artiklaan 192 äh, kohta 3